dámy a pánové vítám, vás na dnešním zasedání Evropského parlamentu. Naiset ja herrat, tervetuloa Euroopan parlamentin täysistuntoon. Tämän päivän täysistunto on täten avattu. Ensimmäinen aihe esityslistalla on yhteiskeskustelu PK-yritysten mahdollisuuksista